Kiitoksia. Aloitamme hieman myöhässä. On pari kollegaa ja komissaaria, jotka eivät, eivät ole ihan päässeet vielä paikalle. Ehkäpä Strasbourgin ratikat eivät ole ihan niin tehokkaita kuin niiden pitäisi olla, mutta ehkä aloitamme kuitenkin rouva Andrekien kysymyksellä. Ja tämä on osoitettu Rafyydelle. Sorry, Vivian. So, Mr. Füle, you're answering... No niin, herra Fyyle, olkaa hyvä ja vastatkaa rouva Andrekienen kysymykseen numero 20 ja heti kun olette valmis, niin saatte puheenvuoron. Mr. Uh, President. Kiitos puhemies. Anteeksi tästä muutoksesta ja kiitokset samanaikaisesti myös joustavuudesta. Mitä tulee erittäin tärkeään asiaan, arvolle Laima Andri Kienelle, haluaisin sanoa, että komissio on täysin tietoinen demokraattisten periaatteiden rikkomuksista, joita on raportoitu tapahtuneeksi monien kansallis, kansalaisjärjestöjen ja, ja kansallisten järjestöjen nimissä valko vaaleissa. Minskin Euroopan unionin delegaation puheenjohtaja myös sanoi, että oli tapahtunut tiettyjä väärinkäytöksiä, varsinkin ääntenlaskussa. laskussa. Jotain muutoksia tehtiin ennen vaaleja. Etyjin ja ihmisoikeusjärjestöjen niissä 3. kesäkuuta 2010. Tämä edusti askelta päästä eteenpäin vaalilaissa lain kohdalla. Mutta nämä tarkistukset eivät kuitenkaan ratkaise sitä, että vaalilaissa on vielä sellaisia puutteita, että on vaikea saada selkeästi, oikeasti demokraattisia vaaleja. Minä tulen käymään Minskissä heinäkuussa ja tulen välittämään viranomaisille selkeän viestin siitä, että edistystä on tapahduttava jotka ovat muun muassa demokratisoituminen, mikäli valko haluaa oikeasti lähentyä unionia. Ja yksi näistä aloista, alueista on nimenomaan vaalilainsäädäntö, joka on demokratian testi. Ja tulen kehottamaan Minskiä tekemään jatkossakin yhteistyötä Etyjin kanssa ennen seuraavia presidentinvaaleja. Ja komissio tulee ennen näitä vaaleja keskittymään muihinkin tärkeisiin demokratisoinnin asioihin, kuten esimerkiksi kokoontumisvapaus, medioiden vapaus ja kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan vapauteen, koska tältä, tältä alueelta ei ole raportoitu minkäännäköisiä edistysaskelia. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt Rovan Rekiene, haluatteko esittää lisäkysymyksen? Kiitoksia puhemies, hyvä komissaari, kiitoksia vastaus, vastauksestanne. Minulla on ylimääräinen kysymys. Olemme nähneet, miten maailma on reagoinut siihen, mitä Valko-Venäjällä tapahtui. Kesäkuun alussa USAn hallitus jatkoi rah- rahoitussanktioiden langettamista Valko-Venäjällä mukaan luettuna Lukashenkon suhteen. Tämä on mielestäni reaktio siihen, että paikallisvaalit olivat epädemokraattiset. Haluaisin kuulla teidän arvionne tilanteesta. Haluaisin myös kuulla, aikooko EU ryhtyä toimiin voidakseen reagoida erilaisiin väärinkäytöksiin ja rikkomuksiin valko -Venäjällä. Mikä on EUn aie? Kiitoksia. Komissaari, haluatko vastata? Very much. Um, Kiitoksia paljon. Me olemme aikaisemmin yrittäneet sitouttamispolitiikkaa ja eristämispolitiikkaa ja rehellisesti sanottuna kumpikaan politiikoista ei toiminut kunnolla eikä saanut aikaan sitä, mitä halusimme saada aikaiseksi valko suhteissa. Nyt yritämme toimia siten, perust, loisimme perustan jollekin sellaiselle, jota kutsuisin kriittiselle sitoutumiselle tai mukanaololle. Komissio työskentelee yhteisen väliaikaisen sopimuksen laatimiseksi ja kuvaisin sitä jonkinlaiseksi kehykseksi, jonka puitteissa sekä hyvät että pahat päivät voidaan ottaa vastaan EU-Valko-Venäjä suhteissa. Se tarjoaa kehyksen, jonka puitteissa askeleita kohti demokratiaa voidaan ottaa. Ja Euroopan unionin vähitellen ottaa äh, tai lähentyä kohti valko ja se ottaa huomioon myöskin neuvoston ja Euroopan parlamentin tässä kehityksessä. Tämä on uskoani, uskoakseni asianmukaisin vastaus tähän. Ja ilman muuta ihmisoikeusrikkomuksia tullaan tarkasti seuraamaan valko Kiitoksia. Ja herra Zemka haluaa esittää lisäkysymyksen. Olkaa hyvä. E, Kiitoksia. Kiitoksia kovasti puhemies. Haluaisin kiittää komissaaria hänen antamastaan vastauksesta. Mutta tähän liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin tiedän, että aiotte vierailla, vierailla Valko-Venäjällä piakkoin. Ja haluaisin nyt tehdä kysymyksen. Te, toinen kysymyksen osa liittyy kansallisiin vähemmistöihin. Miksikö? No siksi, että on useita kansalaisia valko jotka kuuluvat vähemmistöihin, etnisiin ryhmiin. Samanaikaisesti on myös et, siis on myös muun muassa etnisiä puolalaisia, jotka ovat valko-Venäjän kansalaisia. Se, että on stipendia nuorille valko on hyvä asia. Ja komissaari, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos tästä lisäkysymyksestä. Osa tästä ohjelmasta keskittyy ihmisiin ja kontakteihin ihmisiin, nuoriin, opiskelijoihin. Toisaalta, mikä on leimannut näitä keskusteluita Minskissä, ei liity ainoastaan ihmisoikeusrikkomuskysymyksiin. Ja tämä nyt oli erityinen kysymys, joka koski vähemmistöjä kiinnitän erityistä huomiota tähän asiaan. Minulla oli tapaaminen Angelika Boriksen kanssa ja muidenkin valko opposition edustajien kanssa ja keskustelimme muun muassa puolalaisesta vähemmistöstä sekä siitä, miten unioni voisi auttaa heitä. En pidä Tämä on vakava kysymys, joka liittyy nimenomaan vähemmistöön ja tulen ottamaan sen esiin viranomaisten kanssa Minskissä vierailullani. Thank you very much. And we're going to now... Kiitoksia paljon. Sitten siirrymme kysymykseen 18, joka on Reenille ja sitten 19, joka on Readingille. Ja sitten vielä 21 herra Potocnikille. Potocnik ja äh, Barnier ovat selvästikin samassa raitiovaunussa, eivätkä ole vielä paikalla. Mutta ja nyt Potocnik on paikalla, mutta Barnier on vielä. 18 to Mr. Wren when he's ready. From vielä raitiovaunussa, joten nyt sitten ensiksi kysymys numero 18. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Hyvät jäsenet. Haluan kiittää edustaja Kratsaa hyvin ajankohtaisesta asiaan kuuluvasta kysymyksestä tai kysymyksistä, koska kun ajatellaan euron imagoa ja uskottavuutta, niin se on asia, joka huolettaa meitä kaikkia eurooppalaisia tässä kriittisessä vaiheessa näinä vaikeina aikoina, eikä vähiten sen vuoksi, että euro, euro on paitsi valuuttajärjestely, rahapoliittinen järjestely, se on myös ehkäpä koko Euroopan unionin ydinprojekti. Siksi euron kohtalo, uskottavuus ja imago ovat asioita, jotka vaikuttavat koko eurooppalaiseen projektiimme. Niin, olen tässä kalibroinut teille neljän sivun mittaisen vastauksen. Ja minua kyllä houkuttelisi kovasti lukea tämä nelisivuinen vastaukseni, mutta siihen menisi ehkäpä 12 minuuttia. Voin kyllä pistää tämän verkkosivulleni tämän vastauksen ja antaa tämän teille kirjallisesti haluan sanoa, että tässä ei ole kyse ainoastaan viestinten toiminnoista ja kampanjoinneista ja mediatoimista, vaan tässä on kyse politiikoista ja konkreettisista toimista, joiden avulla voidaan puolustaa euroa systeemisiltä äh, hyökkäyksiltä, joiden kohteeksi se on hiljan joutunut. Näin sivumenen sanottuna sanoa, sanoisin, että me toteutamme säännöllisesti kvantitatiivisia tutkimuksia ja meillä on säännönmukaisia eurobarometritutkimuksia, joita teemme lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Itse asiassa kaikissa jäsenvaltioissa olemme tehneet näin. Ja käytämme kaiken, kaikki mahdollisuudet tiedottaa viimeisimmistä kehityskuluista ja mm, linjauksistamme joita olemme tehneet euron ja talous- ja rahaliiton osalta. Suuren yleisön huolenaiheisiin vastataan kaikin mahdollisin kanavin, kuten verkkosivuin, julkaisuin, vastauksin, kysymyksiin, lehtisin ja eri verkkojen kautta. Niin talouspolitiikka politiikan toimijoiden, ammattiyhdistysliikkeiden, erilaisten yhdistysten kautta, joten me työskentelemme kaikilla rintamilla yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme välittää viestin, joka liittyy euroon. Mitä tulee politiikkoihimme, jotka ovat todellakin tämän asian ytimessä, ja tämä liittyy teidän kysymyksenne osaan B. Eli Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä parantaakseen yhteisvaluutan imagoa ja kansalaisten luottamusta siihen? Haluan esittää kolme seikkaa. Ensinnäkin olen, olemme päättäneet ö, eurooppalaisesta rahoitusvakausmekanismista 5 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Tämä yhdessä Kreikan pelastuspaketin kanssa ja erilaisen rahoitusavun kanssa on estänyt rahoituksellisen pensaspalon ennen kuin se on levinnyt metsäpaloksi. Ja siksi me teemme kovasti työtä voidaksemme turvata rahoitusalan vakauden ja euron vakauden Euroopassa. Toiseksi jäsenvaltiomme ovat ryhtyneet erittäin vakaviin fiskaalisen konsolidaation toimiin. Tällä hetkellä tehdään veropoliittisia uudistuksia ja rakenteellisia uudistuksia, jotta voidaan palauttaa euron, luot, luot, luottamus euroon ja sen uskottavuus. Emme tokikaan toimi näin, näin äh, kalibroimatta – ja koordinoimatta toimiamme hyvinkin kielikeskellä suuta, niin että ne maat, joilla on verotuksen konsolidaatio ikään kuin jälkijunassa, niiden täytyy ottaa kiinni muita maita. Ja kun taas ne maat, joilla edelleen on verotuksellista tilaa, niin he, niiden annetaan sitten toimia sen mukaisesti. Juuri tänä päivänä me esitimme kaiken kaikkiaan 15 liiallisen vaje, vajemenettelyyn liittyvää tointa. Ja kun olemme arvioineet jäsenvaltioita, niiden veropoliittisia strategioita, niin kaikki ovat oikealla tiellä kohti näitä kriisistä ulospääsyä strategioita. Ja mitä tulee talouden hallintoon, me haluamme vahvistaa talouden hallintoa. Se on äärimmäisen olennaista, jotta voidaan vahvistaa euron uskottavuutta. Ja sen vuoksi minä todellakin lasken teidän tukenne varaan, kun äänestätte Eurooppa 2020 päätöslauselmasta ja talouden hallinnon, hallintoa koskevasta asiakirjasta. Meidän täytyy nyt tarttua tähän hetkeen jotta, ja pitää kiinni tästä vauhdista, jotta saamme tiukempaa talouden valvontaa ja politiikkojen koordinointia heti ensi vuoden alusta lähtien. Kiitos. Thank you. Mrs. Kratsa. Kiitoksia sitten Rova Kratsa. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen teidän vastauksestanne ja tästä mahdollisuudesta, että saamme kuulla euroalueen eh, eri vaiheista ja siitä, mitä on tehty. Mutta minun kysymykseni liittyi myös hyvin paljon euron imagoon – ja miten ihmiset, ovat, miten ihmiset suhtautuvat euroon, koska nyt on tietty vaara, että ihmisistä tuntuu siltä, eh, että euron tukeminen on tavallaan liian kallista ja että eurolla ei ole vakaata tulevaisuutta. Ja minua huolestuttaa, mitä on sanottu tietyistä euroalueen maista ja myös sen ulkopuolista maista. Minusta euro, euro itsessään on suuri saavutus, mutta se tarvitsee kuitenkin kansalaisten tukea. Commissioner. Ja sitten komissaari. Thank you. I do agree with the... Kiitoksia, olen samaa mieltä teidän pohdintanne kanssa on todellakin ensiarvoisen tärkeää, että näemme euron sekä avainpolitiikan välineenä talouspolitiikalle ja kestävän kasvun edistäjänä Euroopassa. Ja samanaikaisesti meidän on nähtävä se ei pelkästään symbolina, vaan sidoksena eurooppalaisten välillä, kun he rakentavat tätä yhteistä Eurooppa-taloaan, kotiaan. Ja tässä suhteessa olemme laatineet laajan paketin viestintätoimintoja. Esimerkiksi 2010 vuoden ensimmäisellä puoliskolla suoritimme tiedotuskampanjan euron eduista kymmenellä euroalueen maassa, kymmenessä euroalueen maassa Suomessa, Itävallassa, Belgiassa, Italiassa, Espanjassa ja vielä muutamassa muussakin. Ja Olemme järjestäneet Brysselin talousfoorumin, joka tapahtui kaksi viikkoa sitten. Se omistettiin talous- ja rahoitusasioille. Ja siellä oli yli tuhat osallistujaa ja siitä kirjoitettiin ja uutisoitiin laajalti tiedotusvälineissä. Kyseessä oli sellainen tapahtuma, joka tavoitti mielipide vaikuttaa ja sillä on varmasti kerrannaisvaikutuksia tällaisena tärkeänä foorumina. Voisin jatkaa tätä listaa pitkästikin. Olemme tällaisissa toimissa mukana. Ja parhaat tulokset uskoakseni saavutetaan silloin, kun on oikeat politiikat käytössä ja oikeanlaiset kampanjat, jotta voidaan varmistaa että kansalaisemme saavat asianmukaisesti tietoa. Minä olen varaosa myyjä nuoruuden koulutukseltani. 12-vuotiaana sen homman aloitin ja 20-vuotiaaksi asti sitä tein ja meillä oli hyvä filosofia. Se kuului niin, että ensin täytyy olla kunnon tuote, joka on kunnossa niin kuin sitä voi markkinoida kunnolla. Eli tarvitaan molempia, tarvitaan asianmukainen, vakaa tuote, hyvät politiikat ja vakaa markkinointikampanja, jotta onnistutaan voittamaan kansalaisten mielet ja sydämet. got, uh, two supplementaries. Kiitoksia. Meillä on kaksi ö, lisäkysymystä, mutta täytyy sanoa, että teidän mielenkiintoinen huomionne siitä, että yksikkönne antoi teille 12 sivun mittaisen lausunnon, jonka panitte verkkosivuillenne. Ehkäpä voimme työstää tätä yhdessä komission kanssa, koska tämä Tämä kyselytuntihan on EUn julkista tilaa ja olette aivan oikeassa, kun huomautatte, että tärkeä kysymys ansaitsee laajan ja yksityiskohtaisen vastauksen. Mutta kyselytunnilla, jonka pitäisi olla ikään kuin terävämpi luonteeltaan, niin siellä ei ole mahdollista antaa kokonaiskuva asiasta ja ehkä voisimme jotenkin löytää sellaisen järjestelyn, jonka myötä voitaisiin toimittaa teidän yksityiskohtaisempi vastauksenne lisänä tähän vastaukseen, ehkäpä virallisen lehden kautta. Ja sitten ensimmäinen täydennyskysymys, olkaa hyvä. Kirje Hyvä komissaari, kuuntelin kyllä korva höröllä vastaustanne kysymykseen. Puhuitte niistä 12 sivusta, jotka tarvittaisiin riittävän mittavaan vastaukseen, mutta en ole kyllä kuullut teidän vastaavan mitään siitä aiotaanko uusien valtioiden esteetöntä liittymistä euroalueeseen jatkaa. Viittaa muun muassa Viroon. Jos tämänkaltainen maa liittyy eurovyöhykkeeseen, ja tällaisella maalla on tiukka budjettikuri, niin tietysti kolikon kääntöpuoli on se, että Virossa tullaan huomaamaan, että julkisen alan työntekijät menettävät työpaikkojaan ja euro on siis maksanut ihmisille tietyn hinnan. Uskotteko, että tämä todellakin tulee voittamaan ihmisten sydämet puolelleen? Commissioner. Komissaari, olkaa hyvä. Thank you, honorable member for this, uh, this... Kiitos arvon jäsen tästä kysymyksestä. Syy, miksi ei Viron on pitänyt käyttää budjettikuria, ei ole ollut lähinnä euron, vaan se tosiasia, että Viron talous oli hyvin vakavassa kriisissä, kuten kaikki meistä olimme ja taloudellinen kasvu oli negatiivista, joka merkitsi sitä, että Viron julkinen rahoitus ei ollut kestävällä pohjalla enää. Viron velkataso on hyvin matala, 7,2 prosenttia tällä hetkellä, kun Euroopan keskiarvo on 75. Mutta oli ainoastaan taloudellisesti tällaista maalaisjärkeä lähteä tiukkaan politiikkaa ja huolehtia kestävästä julkisesta rahoituksesta. Tämä oli demokraattinen päätös Viron parlamentissa. Ja tätä politiikkaa on Virossa noudatettu suurella menestyksellä. Kiitoksia sitten, herra Palenski. Huomauttaisin, että lisäkysymykset tulivat ne sitten kysymyksen esit toimittajalta tai muilta eivät saa ylittää 30 sekuntia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari. Aivan kuten tiedämme, niin eurovyöhykkeen heikoin lenkki on Kreikka. Kaksi kuukautta meni siihen, että saatiin aikaan avustuspaketti Kreikalle. Viive johtui lähinnä Saksasta. Tämä maksoi meille satoja tuhansia euroja ja toki se myös sahasi oksaa koko valuutan alta. Miten komissio aikoo nyt toimia jatkossa, sen varmistaa sen, että tämän kaltaisia vipeitä ei tule? En halua nyt ryhtyä tässä syyttelypeliin. Minun kantani on se, että politiikka ja myöskin talouspolitiikan teko Euroopassa on aina sekä poliittisen tahdon asia että myöskin mahdollisuuksiin, mahdollisuuksiin rajoissa toimimista. Ja tässä tilanteessa oli tarkoitus tarjota Kreikalle ehdollista ja koordinoitua taloudellista apua ja myöhemmin sitten liittää se talouden vakausmekanismiin. Ja tämä toimii nyt Kreikan kohdalla. Ensimmäinen erä on 20 miljardia euroa EUlta ja IMFltä. Ne lähetettiin toukokuun puolivälissä Kreikkaan ja Kreikka on pannut täytäntöön EUn kansainvälisen valuuttarahaston ohjelman ajoissa. Ja aiesopimuksen mukaisesti. Ja sitten vielä viime aikoina sovittu Euroopan rahoitusvakausmekanismi on käytettävissä niin, että tämä yhteisön väline, joka on aina 40 miljardiin asti, anteeksi 60 miljardiin asti suuruudeltaan, on sellainen, että siitä, sitä voidaan käyttää, siihen voidaan käyttää unionin budjettia takaajana on käytettävissä, jos sitä todella tarvitaan aidosti. Sillä välin tämä erityistarkoitusväline, eli tämä hallitusten välinen fasiliteetti 440 miljardin suuruinen, se on tämän kuun loppuun mennessä ratifioitava 90 prosentin osuudella. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos tarvitaan välittömästi ja kipeästi rahaa, niin meillä on mahdollisuus tämän mekanismin nojalla ongelmat ratkaista. Mutta viimeinen pointti on se, että tällä saadaan ostettua vain aikaa. Asian ydin on se, että meidän täytyy sitoutua vakavaan talouden ja rahoituksen vakauttamiseen Euroopassa. Parin viime vuoden aikana on pyyhitty Kankkulan kaivoon 20 vuotta talouden vakauttamispolitiikkaa Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten siirrymme kysymykseen 19. Ja ehkäpä Rova Redding voisi nyt sitten tulla tänne eturiviin istumaan. Tämä oli Rova McGinnisin esittämä kysymys, mutta herra Kelly on nyt sitten paikalla. Mr. Kelly is going to take over the... Herra Kelly ottaa tämän kysymyksen hoitaakseen, joten hän esittää lisäkysymyksen. Mutta Rova Redding, heti kun olette valmis, voitte aloittaa. Well, President... Uh- Kiitoksia puhemies. Haluaisin vastata tähän äh, Rouva Mäkkinesin esittämään suulliseen kysymykseen. Sanon seuraavan. Vaikka vastuu ö, asumishoivasta on jäsenvaltioiden kontolla, niin toki ö, kaikki, kaikki kaikki haluavat tukea sellaisia palveluita, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset voivat elää riippumattomasti. Eli että vammaiset voivat elää itsenäisesti sen sijaan, että eläisivät instituutioissa laitoksissa. Komissio aikoo tämän vuoden loppuun mennessä äh, hyväksyä Euroopan vammaistrategian aina vuoteen 2020 äh, saakka ulottuvan sellaisen. Ja sen tarkoitus on asettaa selkeät puitteet YK yleissopimus. Sen tarkoitus on toteuttaa YK yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista niin, että nämä henkilöt voivat elää itsenäisesti ja niin, että halutaan välttää laitostumista. Tämä, tähän tullaan käyttämään rakennerahastoja. Rakennerahastojen käyttämisen prioriteetit asetetaan kansallisella ja alueellisella tasolla, mutta toki komissio pyrkii siihen, että jäsenvaltiot vaihtavat hyviä käytänteitä siitä, miten parhaalla tavalla voidaan edistää ihmisten riippumattomuutta ja sitä, miten vammaiset saavat, oikeuden, saavat oikeuden elää riippumattomasti. Myös Euroopan sosiaalirahoitus on yksi väline poistaa esteitä niin, että vammaiset ihmiset voivat elää tasaveroisina yhteiskunnan jäseninä. Sosiaalirahastoista voidaan antaa rahaa muun muassa kouluttamiseen niin, että voidaan ottaa huomioon vammaisten rehabilitointi, työpaikkojen, työpaikkoihin pääsy. Myös yrittäjyyttä pyritään edistämään vammaisten keskuudessa ja tietoisuutta pyritään parantamaan niin, että voidaan torjua syrjintää. Myös henkilöstöä pyritään kouluttamaan niin, että henkilön siirtyminen laitoksesta mm, yhteiskuntapalveluihin helpottuu. Aluekehitysrahaston rahoja voidaan myös käyttää sosiaalisen infrastruktuurin parantamiseen niin, että tällaiset uudet palvelut ovat mahdollisia. Tämän lisäksi komissio on laatinut työkalupakin, jonka avulla rahast- rakennerahastoja voidaan käyttää ja niin, että varmistetaan se, että vammaisia ei syrjitä. Tämän työkalupakin tarkoitus on antaa eri tahoille, muun muassa projektien eteenpäinviejille, välineet valvoa ja arvioida sitä, kuinka rakennerahastojen hankkeita on täytäntöönpantu. Mr. Kelly. Kiitoksia. Sitten herra Kellyllä on puheenvuoro. Thank you very much, Commissioner. Kiitos komission jäsen McGuinnessin nimissä, joka esitti siis tämän kysymyksen. Kiitän teitä teidän yksityiskohtaisesta ja suorasta vastauksestanne. Vain muutama lyhyt kysymys. Onko komissio ryhtynyt mihinkä toimii niitä vastaan, jotka ovat käyttäneet rakennerahastoja väärällä tavalla? Erityisesti tällä hallausta puhumme, liittyen nimenomaan vammaisten ihmisten asumismahdollisuuksiin. Ja toinen kysymys, miten nopeasti voimme poistaa tällaiset toimet, mikäli ylipäätään pystymme siihen jäsenvaltiossa? Kiitos. If there is misuse. Jos väärinkäyttöä on esiintynyt rakennerahastojen osalta yleisesti, niin komissio voi puuttua asiaan. Mutta tietenkin ensisijainen velvoite ja vastuu on jäsenvaltiolla – edistää omaa poliittista agendaansa ja järjestää omaa kansalaisten sosiaalisen suojelun järjestelmänsä. Ja tämä kattaa tietysti myös pitkäaikaishoitoa tarjoavat laitokset. No, kysymys kuuluu tietenkin, voimmeko odottaa siihen asti, että jäsenvaltiot ryhtyisivät investoimaan eri tavalla. No tehän tiedätte, että rakennerahastoja käytetään komission ja jäsenvaltioiden jakaman vastuun nojalla. Kuitenkin jäsenvaltioiden ja alu, niiden alueiden vastuulla on hallinnoida ohjelmia ja panna ne täytäntöön valitsemalla ohjelmia ja projekteja. Kuitenkin, vaikka emme voi käyttää veto-oikeutta, niin olemme tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta ne voisivat muuttaa politiikkaansa maan sisällä. Esimerkiksi Bulgarian hallituksen kanssa, jossa kahden vuoden aikana meillä oli tällainen yhteisöllinen lähestymistapa sen valmistaa, varmistaaksemme, että hallitus ei käyttänyt rahoja tällaisten laitosten, asumislaitosten äh, rakentamiseen, vaan se sijoitti rahat olemassa oleviin instituutioihin. Ja tässä periaatteena oli, että laitostumisen purkamista edistettäisiin pitkällä aikavälillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Minulla on tässä kaksi lisäkysymystä. Herra Kuusla ensin. Köszönöm szépen a szót. Először is szeretném megköszönni a biztos asszony válaszát. Kiitos Kiitän komission jäsentä hänen vastauksestaan ja sitoumuksestaan äh, vammaisten asiaan. Kaksi lisäkysymystä. Mitä tulee rakennerahastojen käyttöön, olemme osoittaneet, mikä on suurin ongelma. Itä-Euroopassa tämä ongelma on hyvinkin relevantti. Meillä oli aikaisemmin kommunistinen järjestelmä, jossa meillä oli valtion omistamia pakkolunastettuja linnoja, jossa sitten erityisesti hoidettiin mielenterveysongelmaisia. Ihmiset ovat nyt muuttaneet näistä laitoksista pois Äh, kysymys onkin, onko komissiolla jotain erityistä suunnitelmaa siitä, että olisi laajemmat äh, ajatukset siitä, millä tavalla voitaisiin käyttää näitä kiinteistöjä esimerkiksi matkailun äh, käyttöön. Olkaa hyvä komission jäsen. Um, Arvoisa puhemies, olen täysin tietoinen siitä, että järjestelmän muutos tarkoittaa myöskin muutosta lähestymistavassa, joka omaksutaan poliittisella tasolla suhteessa menneisyyteen ja menneiseen politiikkaan. Tietysti hallitusten tehtävä ja päätettävissä on, kuinka ne huolehtivat laitoksistaan ja haluavatko ne, ja siitä haluavatko he, remontoida laitoksiaan vai ottaa ne johonkin uuteen käyttöön. Voin sanoa vain, että laitosten purkaminen ja ajatus, että vammaiset tuotaisiin mukaan yhteiskuntaan eikä jätettäisi heitä asumaan näihin laitoksiin, on sellainen ajatus, jonka suhteen olemme yrittäneet herkistää komission henkilöstöä keskusteluissaan jäsenvaltioiden kanssa näistä aiheista komissio on pyrkinyt tällä tavalla toimimaan. 29.4. komissio järjesti seminaarin nimeltä Kutsuisitko tätä kodiksi? Ja siinä oli kyse parhaasta mahdollisesta varojen käytöstä tällaisten pitkäaikaisasumisen tarkoitettujen vammaislaitosten kohdalla ja politiikkaa piti, tai kehotettiin muotoilemaan sillä tavalla, että komission jäset, jäsenet pyrkisivät kontakteissaan paikallishallinnon edustajien kanssa muokkaamaan heidän asenteita. DG-region ja DG-työllisyyden välillä on ollut hyvää yhteistyötä tulevien vaiheiden ja suunnitelmien suhteen, koska uskomme, että sosiaalirahaston investointien pitäisi palvella kyseisten alueiden kansaa, eikä niitä pitäisi käyttää pelkästään talojen tai rakennusten remontoitiin, vaan niitä pitäisi käyttää myöskin työpaikkojen luomisen kyseisillä alueilla. Kiitoksia sitten herra Chuntasilta lisäkysymys puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Komission jäsen hyvin käytännöllinen ajankohtainen kysymys. Kreikassa, kotimaassani ja myös muissa maissa sosiaalista kulutusta on leikattu ja monesti nimenomaan laitosten ja keskusten rahoitusta, niiden keskusten, jotka ovat siellä palvelemassa vammaisia. Näitä keskuksia on suljettu. Tämän olen nähnyt Kreikassa. Näin kun esimerkiksi 50 vammaista lasta jätettiin omin, oman onnensa nojaan, koska rahoitus leikattiin. Voisivatko he saada esimerkiksi rahaa sosiaalirahastosta? It is very clear. On hyvin selvää, että sosiaalipolitiikan alalla jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että ne järjestävät oman sosiaaliturvajärjestelmänsä ja tämä kattaa myöskin laadunvalvonnan, suunnittelun eh, ja valvonnan pitkäaikaisasumisen tarkoitettujen laitosten kohdalla. Me emme voi puuttua tai pakottaa hallitusta muuttamaan politiikkaansa. Me voimme vain yleisellä, yleisillä toimenpiteillä ajaa hallitusta siihen suuntaan, että se huolehtisi kansastaan. Me voimme toki toimia niin tietenkin, että sosiaalirahasto rahastossa koulutamme henkilökuntaamme ja autamme heitä huolehtimaan ihmisistä paremmin, mutta se peruspäätös siitä, perustetaanko laitos vai ei, tehdään kansallisissa hallituksissa. Kiitoksia paljon, komissaari Reding, ja, sit, ja kiitoksia, että olitte täällä paikalla tänään. Ja on mukava nähdä, että herra Baanikin pääsi paikalle. No sitten seuraava kysymys, kysymys on komissaari Potocnikille. 21 Kysymys 21 herra Davisiltä. Ja heti kun olette valmis, herra Potosnik, voitte vastata. Mr. Chairman, honorable member. Kiitos. Arvoisa edustaja Davis, teidän kysymyksenne ottaa esiin tärkeän kysymyksen liittyen siihen, miten tehokasta e, Euroopan unionin diplomatia on e, ympäristöneuvotteluissa. Ja tähän liittyy Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksen ja Dohan kokouksen pettymykset. Meidän täytyy ottaa oppia näistä kokemuksista ja ottaa huomioon ne, ne sopimukset, mitä meillä on. Meidän täytyy vetää saada aikaan tasapaino ja todeta, että näiden kokousten lopputulosten syy on moninaista ja niitä on analysoitava tapauskohtaisesti. Ei ole helppoa sopia asioista 27 jäsenvaltion kesken ja sitten kansainvälisesti pyrkiä sopimaan erittäin monimutkaisista asioista, jotka vaikuttavat suoraan Euroopan unionin ympäristöön ja talouteen. Mutta sekä sitten, että ilmanmuutos neuvostokokous eh, eivät estäneet meitä sopimasta yhteisestä linjasta ja viemään eteenpäin tätä linjausta kansainvälisten kumppaneiden suuntaan. EUn kanta monissa asioissa eh, on lyöty lukkoon yli puoli vuotta ennen kokouksia. Sopimukset, eh, joita EU on allekirjoittanut ja joita edustustot ympäri maailmaa ovat allekirjoittaneet liittyen esimerkiksi haihin, tiikereisiin ja muihin – mutta totean, että mitä tulee tonnikalaan, niin ei päästy, sinievä tonnikalaan, niin ei päästy sopimukseen. Mutta komissio tehostaa ponnisteluitaan voidakseen vakuuttaa kolmannet maat ratifioimaan sitä sopimukseen tehdyn tarkastuksen, jonka myötä EU voisi liittyä sopimukseen. Kööpenhaminan kontekstissa ja sen jälkeen niin EU eh, e on huomattavasti parantanut diplomaattisia ponnisteluitaan koko maassa. Ja ennen Kööpenhaminaa valmisteltiin hyvin pitkälti yhteisiä kantoja. EU käytti EU-troikkaa koordinoinnissa ja yli 40 maata oli mukana Troikan edustustojen kautta ihan virallisissa vuoropuheluissa. EUn kantoja kehiteltiin myös äh, bilateraalisiin vierailuiden kautta kolmansiin maihin. Jos katsotaan Kööpenhaminan ja Dohan kokousten tuloksia, on tärkeää nähdä, että yksi avain äh, tavoitteista on vahvistaa unionin ääntä maailmassa. Lissabonin sopimuksen toimeenpano tulee vahvistamaan EUn ulkohallintoa myös ympäristöasioissa. Perustamissopimus antaa komissiolle tehtävän huolehtia unionin ulkoisesta edustuksesta. Ja on, neuvoston mielestä on poliittisesti opportuunia, että komissio tekee tällaisia neuvotteluita, mutta perustamissopimuksen perusteella komissiolla on oikeus tehdä näin. Ja Euroopan parlamentin pitäisi olla täysin mukana kaikissa tämän menettelyn vaiheissa. Komissio keskustelee jäsenvaltioiden ja neuvoston kanssa, miten tämä puitteista toimeenpannaan. Ja komissio on hyvin äh, tässä valveillaan niin, että me saamme äh, vahvistettua yhtenäisyyttä ja unionin edustuksellisuutta monet osapuolen neuvotteluissa. Muuten vaarana on se, että EUn kanta kansainvälisellä areenalla heikkenee. Ja sitä Lissabonin, suunnitelmassa, Lissabonin sopimuksessa ei haluttu miten, millään muotoa. Tässä on kysymys Euroopan unionin tulevaisuuden tehokkuudesta ja ympäristöalan neuvotteluista, ja komissio laskee parlamentin tukeen tässä asiassa. Thank you, Mr. Davis. Kiitoksia sitten herra Davis. Um, the commissioner and I... Komissaari, komissaari ja minä olemme samoilla linjoilla siinä, mitä tulee tavoitteisiin ja olen komissaarin rinnalla taistelussa neuvostolla vastaan, mutta näen, että japanilaiset kulkevat kultapussi taskussaan kultapussia esitellen suurlähetystöstä toiseen, joten kun puhuit puhuitte Euroopan unionin diplomaattisen kyvyn lisäämisestä, niin minkälaisia kokouksia teillä on ollut Cathy Ashtonin kanssa tai minkälaisia aiotte järjestää, jotta määrittelisitte, miten komissio voisi kokonaisuutena varmistaa, että meidän diplomaattisia kykyjä me käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi laajalla rintamalla. Mitä tulee tähän nimenomaiseen kysymykseen, Siihen täytyy Kathy Astonin vastata, mutta selväksi kai kävi, että siteesin yhteydessä, erityisesti kun puhuttiin sinievä tonnekalasta, niin teimme kyllä joukon erheitä, sanotaan näin. Ensinnäkin komission kanta hyväksyttiin liian myöhään. Toiseksi neuvoston keskustelut jäivät viimeiseen koreperiin. Ja vaikka minä keskustelisin Kätin kanssa tästä asiasta, niin se on kyllä aivan liian myöhään, joten meidän tulisi oppia näistä kokemuksista, mutta olette aivan oikeassa tähdentäessään, että tämä on yksi niistä tehtävistä, jotka meidän täytyy toteuttaa yhdessä, ja meidän täytyy myös käyttää hyväksemme tulevaisuudessa toivottavasti hyvin toimivaa ulkosuudenhallintoamme. Thank, you. And now... Kiitoksia. Ja sitten siirrymme kysymykseen numero 22, jonka on esittänyt edustaja Jörgensen yhdessä Rouva Hallin kanssa. Komissaari, teillä on puheenvuoro. Thank you. Honorable Chairman, dear Mrs. Hall. Kiitoksia puheenjohtaja edustaja Jörgensen ja Hall. Komissio on tietoinen lukuisista tutkimuksista, jotka koskevat eri kemikaalien yhteisvaikutuksia. Erityisesti vuoden 2009 lopulla taas Tanskan viranomaiset julkaisivat tulokset lukuisista tutkimuksista, jotka koskivat kumulatiivista vaikutuksesta, eh, joita tietyillä hormonitoimintaa häiritsevillä seoksilla tai aineilla on herkkiin ihmisryhmiin, esimerkiksi lapsiin. Tanskalainen tutkimus sai aikaan neuvoston päätelmät, jotka hyväksyttiin 2009 syyskuussa. Ja siinä kysyttiin, kuinka tämänhetkinen EU-lainsäädäntö käsittelisi tai puuttuisi tällaisten aineiden e, vaikutuksiin, erityisesti niiden kumulatiivisiin vaikutuksiin. Mitä tulee yhtei- yleiseen kysymykseen kumulatiivisista vaikutuksista, komissio on viime aikoina internetin kautta tehnyt tiettäväksi tämänhetkisen seoksia, se, myrkyllisiä seoksia koskevan tutkimuksen. Komissio tällä hetkellä kuulee sidosryhmiä tästä raportista ja on toimittanut myöskin terveyden tieteelliselle komitealle kysymyksen näistä myrkyllisistä seoksista, joka työstää asiaa. 2012 vuoden alussa viimeistään komissio tutkimuksen perusteella ja kuulemismenettelyn perusteella laatii raportin siitä, kuinka tämän hetken lainsäädäntö REACH mukaan lukien puuttuu tällaisiin seoksiin ja eri tahoilta tulevin kemikaalien yhteisvaikutuksiin ja siinä tarjotaan sitten asianmukaista ohjausta ja arviointitoimia. Sen jälkeen, kun yhteisön strategia vuonna 1999 eh, hormonitoimintaa häiritsevistä seoksista julkaistiin, me olemme investoineet huomattavasti budjetistamme, jotta ymmärtäisimme, mitkä aineet vaikuttavat endokriini järjestelmään, hormonijärjestelmään. Samanaikaisesti olemme käynnistäneet erityistoimenpiteitä, joilla pyritään rekisteröimään kemikaaleja esimerkiksi REACH-säännösten nojalla. Komissio on osallistunut aktiivisesti myöskin kansainvälisiin aloitteisiin, joilla pyritään kehittämään testimenetelmiä ja strategioita tällaisten aineiden identifioimiseksi. Ja lopuksi komissio on viime aikoina käynnistänyt suuren tutkimuksen joka kattaa kaiken viimeaikaisen tieteellisen tiedon ja testistrategiat ja kriteerit, joilla identifioidaan hormotoimintaa häiritseviä aineita. Tutkimus saatetaan loppuun ensi vuoden loppupuolella ja sen tulokset otetaan huomioon, kun tarkastetaan hormonitoimintaa häiritsevää lainsäädäntöä tai hormonitoimintaa häiritseviä seoksia koskevaa lainsäädäntöä ja tämä tulee kattamaan myöskin tuotesääntelyn ja REACH-lainsäädännön. Komissio on todellakin tietoinen, kuinka vakavasta kysymyksestä on kyse, ja se tekee intensiivisesti työtä puuttuakseen siihen mahdollisimman tehokkaasti. Tämä ei ole helppoa, koska meiltä puuttuu vielä paljon tietoa, mutta kyseessä on monimutkainen ongelma, joka ansaitsee huomiomme myöskin tulevaisuudessa. Kiitoksia. Much. Um, Kiitoksia. Ensimmäinen lisäkysymys tulee herra Jörgenseniltä. Kiitos eh, komissiari. Te sanotte, että 2012 te esitätte tästä raportin ja te haluatte uudistaa lainsäädäntöä. No, kyllähän me nyt näemme nyt jo, että lainsäädäntö ei ota huomioon näitä hormoniyhdistelmiä. REACH asettaa asetus on hyvin selkeä siitä, että ei tarvitse huomioida tätä cocktail-efektiä, kun on kysymys näistä hormonitoimintaan vaikuttavista aiheista. Eli tässä pitäisi huomioida varovaisuusperiaate ja suojella kaikkein haavoittuvaisempia kansalaisia meidän markkinoillemme, kuten lapsia ja raskaana olevia ihmisiä. Joten eikö komission jo nyt tulisi tehdä jotain ehdotuksia ja muutoksia esimerkiksi REACHiin ja sanoa, että korvausperiaatteessa on otettava huomioon myös tämä yhteiskoktailvaikutus. Ja sitten eh, Potocnik. Uh, Kuten sanoin, niin tällä alueella todellinen ongelma on se, että meiltä puuttuu ö, tieteellistä näyttöä ja tietenkin perussopimus velvoittaa meitä kunnioittamaan varovaisuusperiaatetta tälläkin alueella. Mutta haluaisin saada niin paljon kuin mahdollista vain tietoa ja perustaa päätökset tieteelliseen näyttöön. Muuten sinä vuonna, kun Tämä lähestymistapa aloitettiin 1999. Sitä lähtien meillä on ollut 84 tutkimusta jo yhteisön sisällä tehtynä. Noin kaksi miljoonaa on ollut tässä pelissä, mutta keskustelin kollegoideni kanssa eilen asioista, jotta saisin tietoa. Niin perusviesti oli se, että meiltä edelleenkin puuttuu tietoa. Meillä ei ole konkreettisia mittaustuloksia muun muassa – mutta voitte olla varma siitä, että minä tulen ottamaan tämän huomioon jatkossa. Kiitoksia. No nyt tässä olivat lisäkysymykset. Ei vaan vielä yksi. Kiitoksia komissaari vastuu, vastauksestanne, mutta minä olen hieman frustroitunut, koska 13 vuoden ajan tässä nyt on jo mietitty 84 tutkimusta 13 vuodessa. Ja tietyt kansanosat, esimerkiksi syntymättömät lapset, jotka ovat äärimmäisen haavoittuvaisia näille kemikaaleille ja joiden kohdalla muutokset ovat peruuttamattomia ja ihmisten eh, elämästä päätetään jo ennen syntymää, niin kun otetaan huomioon, mitä sanoitte varovaisuusperiaatteesta, niin mikä komissiota estää ainakin esittämästä REACH-listalle nimiä niistä aineista, joita pitäisi ö, ottaa käsiteltäväksi ilman, että niitä nyt varsinaisesti kielletään? No, voisin vain tässä toistaa edellisen vastaukseni. Tosiasia on, kun me puhumme varovaisuusperiaatteesta, niin on hyvin tärkeää, miten me sitä käsittelemme ja mikä kuuluu sen alaisuuteen. Minä haluan vain lisää tietoa ensin. Ja se tutkimus, jonka me teimme, emme me käynnistäneet tutkimusta, jonka kautta me haluaisimme saada tietoa kumulatiivisesta vaikutuksesta, mikä on kumuloitunut EUn tutkimusohjelmien kautta, vaan nyt pitää saada katsaus kaikesta, kerätä kaikki se tieto, mitä meillä on globaalisti. Se on tarkoitus. Mutta ymmärrän täysin teidän turhautumisenne. Minä tulen todellakin nyt tarkastelemaan kaikkia näitä asioita, jotka otitte esiin ja pyrin katsomaan, miten voimme parhaiten hoitaa asiaa tulevaisuudessa. Thank you. I've got a supplementary... Kiitoksia. Sitten Rova Eekiltä lisäkysymys. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Tämän hetkiset EU-säännöt ruuasta sallivat vielä aika korkeita myrkyllisten aineiden tasoja, jotka voivat siirtyä ruoan kautta kehoon. Kuinka Euroopan turva, e-, EFSAn tutkimukset ovat esittäneet tämän aineen. Helvetti, se on bisphenol ei. Bisphenol Aasta Ajatellaan nyt esimerkiksi vauvojen tuttipulloja tai tällaisia tuotteita. Like all the scientific... No, kuten kaikki se tieteellinen tieto, jota me saamme, niin toki me otamme sen va- vakavasti, kun suunnittelemme tulevia poliittisia toimiamme tai kun selitämme, miten asioita tulisi täytäntöön panna tämänhetkisen lainsäädännön perusteella. Joten askel askeleelta meidän tulisi parantaa tietomme laatua. Sitähän tällä alueella vielä puuttuu. Ongelma on vakava. Ja heti kun saamme tätä tietoa, niin voin vakuuttaa teille, että tulemme toimimaan. Thank you very much indeed, Mr. Potocznik. Uh, we now move to question 20. Kiitoksia. Sitten siirrymme kysymykseen 24. Sen on esittänyt Sean Kelly. Hän ei ole nyt paikallaan täällä, mutta olisiko kukaan muu paikalla häntä korvaamaan? Good. Oikein hyvä. 24 kysymyksestä siis. Ja tämä oli osoitettu herra Potocnikille. Potocnikille, anteeksi. Members, the floods. Ah, I think I'm seeing also Mr. Nyt näyttää siltä, että myöskin herra Kelly on tulossa paikalle, joten niin tämä tulvadirektiivi hyväksyttiin vuonna 2007 ja sen täytäntöönpano on käynnissä. Viime kuussa uusia tulvia on tullut ja ne ovat muistuttaneet meitä siitä, kuinka vakavat seuraukset niillä on ja kuinka tärkeää tämä riskien hallinta tulva-alalla on, jotta ja on keskityttävä eh, ennakkovarautumiseen ja suojautumiseen. Direktiivi vaatii, että kaikilla jäsenvaltioilla on kattavat suunnitelmat tulvariskien vähentämiseen. Tärkeää on, että suurta yleisöä ja sidosryhmiä kuullaan. Näissä jäsenvaltiot ja äh, EUn täytyy tehdä yhteistyötä raja-vesialueilla. Ensimmäiset täytäntöönpanoajat ja siirtymäajat on ovat jo umpeutuneet. Ensimmäinen niistä päättyi marraskuussa 2009. Tänä päivänä 12 jäsenvaltiota Irlanti mukaan lukien on noudattanut tätä määräaikaa. Kymmenen jäsenvaltiota ei ole vielä ilmoittanut direktiivin saattamisesta osaksi lainsäädäntöön ja muutama on ilmoittanut osa, osittaisesta saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Mitä tulee ilmoittaa? ilmoittamismenettelyyn, jotka jäsenvaltiot joutuvat tekemään komissiolle hallinnollista menettelystä, niin deadline oli 26. kesäkuuta tänä vuonna 2023. Irlanti mukaan lukien on ilmoittanut komissiolle asiasta ja komissio tarkastaa, että kaikki relevantti tieto viranomaisista ja yksiköiden maantieteellisestä kattavuudesta on direktiivin mukaista. Pää täytäntöönpano virstanpylväät ovat vielä edessämme. Jäsenvaltiot valmistelevat seuraavia vaiheita. Ensinnäkin suoritetaan alustava tulvariskiarviointi vuonna 2011 ja identifioidaan mahdolliset merkittävät tulvariskialueet. Toiseksi laaditaan yksityiskohtaiset tulvariskikartat vuoteen 2013 mennessä ja kolmanneksi laaditaan ensimmäiset tulvariskihallinta suunnitelmat vuoteen 2015 mennessä. Ja sidosryhmiä on kuultava ennen kuin nämä suunnitelmat hyväksytään. Mitä tulee Irlantiin, niin ymmärrämme, että täytäntöönpano on käynnissä hyvässä, hyvin, ja Irlanti on sopeutunut tai sitoutunut direktiivin täytäntöönpanoon. Irlanti on ilmoittanut, että se on saattanut direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään ja ilmoittanut hallinnollista toimenpiteistä. Olemme iloisia siitä, että Irlanti on jo ryhtynyt Dodgerin alueella, Dublinin alueella pilottitoimiin ja myöskin julkista kuulemista on järjestetty. Irlanti on Euroopan tasolla aktiivisessa roolissa. Se edistää jäsenvaltioiden välistä tehokkaa, tehokasta tiedonvaihtoa direktiivin täytäntöönpanosta esimerkiksi siitä, kuinka joki tulvien tai tällaisen äkkitulvien kanssa toimitaan ja kuinka tulvakarttoja laaditaan ja näitä tulvariskisuunnitelmia laaditaan. Haluaisin ottaa kolme lisäkysymystä yhdessä, jos sopii, koska haluaisin vielä ottaa kaksi kysymystä ennen kuin kysymystunti loppui. Ensin Kelly, Mitchell ja sitten Chicago. Higgins, haluatteko tekin lisäkysymyksen? Ja sitten vielä Higgins neljäntenä. Eh, Puhun lyhyesti, kunnioitan muitakin puhujia. Ensinnäkin haluan kiittää komissaaria erin yksityiskohtaisesta ja kattavasta vastauksesta. Kuitenkin yksi lisäkysymys. Jos maat eivät täytä takarajoja, harkitsisiko komissio solidarisuusrahaston varojen myöntämistä niille, jos tällaisia viipeitä olisi tapahtunut aikaisemmin? Tämä on kysymykseni. 30 sekuntia. So much. Mr. Mitchell. Kiitoksia sitten Mitchell. Kiitän Kellyä sitä, että hän esitti tämän kysymyksen. Kuuntelin, mitä te sanoitte informaation vaihdosta eh, ja minä asun Dublinissa eh, joen lähellä ja pienet eh, joet voivat aiheuttaa suurta tuhoa kaupungeissa. kun te valmistelette tätä niin val, millä tavalla te voitte valmista, varmistaa esimerkiksi sen, että äm, sulkuportti, äh, sulkuportit toimivat? Millä tavalla unioni voi varmistaa sen? Kiitos. tulva riskien hoitaminen vaatii rajat ylittävää ratkaisua ja se vaatii luonnollisesti investointeja. Onko komissiolla mitään yhteistä politiikkaa sisävesistöjen suhteen ja tapahtuuko se yhdessä muiden politiikan alojen kanssa, koska tämä vaatii yhtäläistä lähestymistapaa niin, että huomioidaan ympäristö, meriympäristö ja eri alueiden kehitys. Thank you. And exceptionally, Mr. Higgins. Was... Kiitoksia. Higginsille vielä kysymys näiden kolmen jälkeen. Margaret äh, Uukteraan. Äh, Rinna on tilje, Irin Saura Andamarstin Eerden, Gomorward Bunnegar, the Shopi Agasta Litriact, äh, Agasta Chihiact, er Costas Bjogna. Niin, tulvat, tulvat ovat todellakin vahingoittaneet irlantilaisia, niin ihmisiä kuin kotitalouksiakin. Suurin ongelma Irlannissa – on ollut se, että on ylen katsottu niiden kotitalouksien tilannetta, jotka ovat jokien ja tul, jokien lähistöllä, tulva-alueilla. Kiitoksia. Voisitteko puhua lyhyesti, koska itse asiassa huomenna on tulvakeskustelu täällä, kuten tiedätte. For... Älä huolehdi, pysy, puhun lyhyesti. Ensinnäkin rahoituksesta. Varmaan monet olette maininneetkin jo, että on kaksi mahdollisuutta. Ensin, ensin äh, tarkastellaan ehkäisyä ja silloin puhutaan kohesiorahastosta. Ja sitten taas Euroopan tasolla ja Interreg-tasolla. Sitten kun tuho tapahtuu, niin silloin voidaan etsiä kahta muuta vaihtoehtoa, jonka eräs jäsen tässä mainitsikin, eli Euroopan unionin solidaarisuusrahasto. Solidaarisuusrahastolla on tietenkin tiukat, selkeät suuntaviivat täytäntöönpanosta, eli minkälainen vahinko on tapahduttava. Ja Irlannin sovellus äh, oli sellainen, että vahinko oli kynnyksen alapuolella, mutta prosessi, jossa komissio sen arvioi, katsoi, että solidaarisuusrahasto voitiin ottaa käyttöön, eli tämä 0,6. Silloin voidaan soveltaa erityiskriteeriä ja silloin tuki voidaan antaa. Mutta meidän ei pitäisi näitä kahta asiaa sekoittaa ja niiden tarkoituksia keskenään. Olen samaa mieltä myöskin siitä, kun mainitsitte parhaiden käytänteiden jakamisen tärkeydestä. Minusta on tärkeää, että hallintasuunnitelmat maa laaditaan korrektisti asianmukaisesti. Me tuemme joka tapauksessa koko vesipuitedirektiivin avulla niin sanottua jokialue lähestymistapaa, joka on ylikansallinen, rajat ylittävä. Siinä jäsenvaltioita pyydetään tekemään yhteistyötä. Itse asiassa heitä vaaditaan tekemään yhteistyötä laatiakseen rajat ylittäviä ratkaisuja. Sitten vuonna 2012 haluamme julkaista niin sanotun vesien hallinta eh, ehdotelman asiakirjan. Siinä on kolme aihetta. Yksi niistä on myös kuivuuteen liittyvä. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Ja kuten sanoin, tulvista keskustellaan huomenna. huomenna. Sitten seuraava kysymys on 25. Rouva Morkunaite Mikulen Jene. Ja herra Potocznik, teillä on puheenvuoro jälleen. Thank you. Kiitoksia on totta, että ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin mukaan vastuu informaation keräämisestä annetaan kehittäjälle, rakentajalle. Tämä ei kuitenkaan välttämättä saa johtaa tilkkutäkkimäiseen ja opaakiin prosessiin, koska direktiivissä on useita klausuleja, jotka liittyvät nimenomaan avoimuuteen. Tällaisia löytyy ensinnäkin siitä, direktiivin siitä osasta, jossa puhutaan minimiinformaatiosta, jota täytyy antaa ja jota vaaditaan direktiivissä. Ja toiseksi direktiivissä puhutaan konsultaatiosta toimivaltaisten ympäristöviranomaisten ja suuren yleisön kesken. Kaikki se tieto, jota rakentaja antaa, täytyy julkistaa, se täytyy saattaa ympäristöviranomaisten tietoon ja myös suurta yleisöä täytyy kuulla. Tämän tiedon täsmällisyys voidaan kyseenalaistaa missä tahansa konsultaation vaiheessa ennen kuin lopullinen päätös tehdään. Tämä tarkoittaa sitä, että toimivaltainen, toimivaltaiset ympäristöviranomaiset voivat omassa ominaisuudessaan tehdä asianmukaisia arvioita siitä tiedosta, jota on annettu, kun taas muut osapuolet, kansalaisjärjestäjät voivat ja usein niin tekevätkin, voivat kyseenalaistaa koko arvioinnin sen tiedon perusteella, jota on annettu, jos tiedot eivät heijastele todellista tietoa tai jos jätetään noudattamatta säädöksiä. Lopullinen päätös myöntää tai evätä rakentamislupa siinä täytyy ottaa huomioon konsultaation tulokset ja äh, se tieto, jota on kerätty. Ähm, ja kaikki tämä on julkista tietoa, mutta rehelli, rehellisesti sanottuna kysymyksenne on erittäin relevantti. Äh, direktiiviä on täytäntöönpantu jo 20 vuotta ja olemme yksilöineet sellaisia alueita, joilla parannuksille on sijaa ja olemme tehneet sen johtopäätöksen, että ympäristövaikutusdirektiiviä tulisi arvioida uudemman kerran. Tavoitteeni on esittää uusi teksti, joka entisestään parantaa ympäristönsuojelua, ottaa huomioon ilmastonmuutoksen asettamat haasteet, samoin energiaan, luonnon monimuotoisuuteen, liittyvät ongelmat, ja tarkoitus on harmonisoida ja yksinkertaista mahdollisimman pitkälle menettelyitä. Tässä yhteydessä ympäristöarvioinnin laatu tulee olemaan keskeinen asia, ja parannukselle todellakin on sijaa. Toisaalta valvonnan la- laadun valvontaa voitaisiin parantaa, kun puhutaan rakentajan antamasta tiedosta, ja itse ympäristövaikutusten arvioprosessia voitaisiin vahvistaa. Oma osastoni on jo alkanut tehdä työtä EEA eli ympäristövaikutusdirektiivin uudistamiseksi. Kesäkuun loppuun mennessä aloitetaan yleisön ja sidosryhmien konsultointi. Te toki saatte myös ilmaista omat kantanne. Sen jälkeen kun kaikki tieto on saatu pöydälle, komissio yksilöi asianmukaiset toimintavaihtoehdot voidakseen parantaa ympäristövaikutusdirektiiviä, jotta voimme parantaa ympäristövaikutusarvioinnin riippumattomuutta. Ja lainsäädäntöehdotukset täytyy niin ikään alistaa lainsäädännön vaikutusarvioinnille. En vielä voi tässä vaiheessa antaa teille päivämääriä siitä, koska esitys tehdään, mutta aion oman mandaattini aikana näin tehdä pikemminkin, mieluummin kuin myöhemmin, mutta paljon työtä on tehtävä ennen kuin näin voin tehdä. Kiitoksia komissaarille. Ja yksi tulkeista ilmoittaa, että puhutte liian nopeasti. Uskoisin, voisin kommentoida tulkille, että meillä on tässä asioita hoidettavana, hoidettavana me tässä illan aikana, joten tässä nyt on vain käytävä läpi nämä esityslistalla olevat asiat. Joten lisäkysymys. Ačiū gerbiamas komisarė už jūsų išsamų atsakymą. Šita problema, aišku, jinai svarbi tiek valstybė. Kiitos. Tämä asia on hyvin tärkeä sekä jäsenvaltioille että muille toimijoille. Se on tärkeää myös projektien kontekstissa tärkeää ja paikallisella tasolla, mutta myös kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi energiainfrastruktuuriprojektit, Nord Stream esimerkiksi Itämeren, Itämeressä. Ja te sanoitte, että yhteiskunnan täytyy olla mukana prosessissa ja yhteiskunnan huolenaiheet on huomioitava. Mutta kukaan ei ole tähän mennessä ollut huolestunut itsenäisten tiedemiesten informaatiosta. Sen vuoksi meidän täytyisi myös huolehtia siitä, että saamme riippumatonta ympäristövaikutusten arviointia. Teidän mielestänne, miten teidän mielestänne pitäisi komissio valvoa tätä jäsenvaltioissa liittyen ympäristön vaikutusarviointeihin vai, vai onko komissio siinä osallisena? Yeah, in essence, uh, again you pointed to the... Niin, jäl- jälleen osoititte sormellanne oikeaan suuntaan. Tietenkin, jos projektilla tai investoinnilla ei ole rajat ylittäviä vaikutuksia, niin tietenkin on aika selvää, kuinka se pitäisi hoitaa. Subsidiariteetti on tässä kysymyksessä. Minulla ei olisi siihen mitään lisättävää. Jos prosessi on avoin ja kuka tahansa voi ilmaista, ilmaista kantansa, joka itse asiassa olikin tämän direktiivin tarkistusten tarkoitus vuonna 2003, itse asiassa yleissopimuksessakin todettiin, että näin pitäisi olla. Ja silloin prosessin pitäisi johtaa juuri mainitsemiin asioihin. Asiat mutkistuvat, kun puhutaan rajat ylittävästä tilanteesta koska direktiivi pyytää tällä hetkellä tai vaatii tällä hetkellä, että asioista neuvotellaan tai tiedonvaihto tapahtuu niiden välillä, joita asia koskee. Se pitäisi tapahtua itse asiassa jo Espo-yleissopimuksen myötäkin, mutta Euroopan unionin jäsenvaltioiden kontekstissa tietenkin tämä vaikutusarviointidirektiivi tulee sovellettavaksi. Komissio rehellisesti sanottuna omaa ikään kuin menettelytavallisen roolin. Meidän täytyy huolehtia, että tiettyjä menettelytapoja noudatetaan ja ideaalitilanteessa ne johtaisivat riippumattoman vaikutusarviointiin. Ja sitten tarkastetaan, että sen on suorittanut todellakin e, ensin rakentaja ja sitten e, jäsenvaltion viranomainen on siinä mukana myös. Mutta tämän EIA-konseptin mukana on tullut kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin se, että ympäristö otetaan vakavasti huomioon aina kun investointia tehdään. Ja toiseksi, että julkinen kuuleminen järjestää niin, että avoimuus toteutuu. Mutta osoitatte kysymyksen aivan oikeaan suuntaan. Ja implisiittisesti varmasti ajattelunne takana on sellainen yksi niistä asioista, jotka mielestäni on otettava huomioon siinä vaiheessa, kun direktiiviä uudistetaan, mutta tällä hetkellä en pysty vielä antamaan vastausta siihen kysymykseen, että mihin suuntaan tässä tullaan etenemään. Keskustelu on alkamassa ja ilman muuta sitä kysymystä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin tulevaisuudessa. Uh, Kiitoksia. Herra Zemka pyysitte lisäkysymystä, mutta kun aikaa on vähän ja teillä on jo yksi kysymys ollut esitettävänä tänä iltana, niin en nyt sitten voi antaa teille puheenvuoroa. Kollegat, seuraavan kysymyksen jälkeen lopetetaan istunto. Pyydän al- anteeksi kollegoilta, jotka tulivat kuulemaan herra Kanjanin vastauksen. Se toimitetaan teille kirjallisena. Puoli yhdeksältä meidän täytyy lopettaa tämä istunto puoli yhdeksältä, koska muuten tulkit joutuvat tulemaan yhdeksäksi töihin ilman ruokaa. He eivät ehdi syömään. No, minä olen tottunut tähän. Seuraava kysymys. Me emme mitenkään pysty muuttamaan tätä tilannetta, olen pahoillani. Järjestyksen nimissä Otan rouvat ensin, leidit ensin, rouva Haukin ensin ja sitten vasta herrat. Hän nosti kätensä ensimmäisenä siellä. Chair, I'll be very brief. I... Puhemies, lyhyesti vain halusin vain esittää kysymyksen. Miksi päätitte äh, antaa viisi kysymystä yhden komissaarin vastattavaksi ja muille ei ollenkaan. Onko tähän jokin syy? Eikö nyt voisi otaksua, että kultakin komissiolta kysyttäisiin pari-kolme kysymystä? Haluan tietää, mikä on syy tähän toimintaan. That is the order they were tabled. Lady Ludford. Tämä järjestys, noudatti sitä järjestystä, missä kysymykset esitettiin. Rova Ludford. But, ah, it's okay now. Mikrofoni toimii nyt. Entäpä komissaari Dalli? Eikö häntä nähdä ollenkaan? Mikä, mitä järkeä on ö, tilata tänne komissaareja ja sitten ei tämä nyt vaikuta hyvältä ajankäytöltä, jos kokonaan pari komissaaria jää ulkopuolelle. Niin itse asiassa kaksi komissaaria jäi vielä puheenvuorotta. No vielä yksi puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. I'd like you to... Arvoisa puhemies, haluaisin, että raportoisitte puhemiehistölle ja puhun tässä nyt sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtajana, koska kahdella johtavalla komissaarilla, jotka valiokunnalle ovat tärkeitä, eivät ole pystyneet vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Jos tiesitte jo tämän istunnon alussa, kuten selvästikin tiesitte ja sihteeri myöskin tiesi, että aikaa oli rajoitetusti, niin ensinnäkin oli aivan täysin epävälttämätöntä ottaa kaksi kysymystä ajan alkuun, jotka ei oltu osoitettu millekään komissaarille erityisesti. Täällä jäsenval- jäsenet ovat esittäneet kysymyksiä tietylle komissaarille siksi, että he ovat täällä. Ja jos tämä tilanne tulee esiin, niin meidän todellakin täytyy muuttaa työjärjestystä toiseksi on aivan selvää, paljonko aikaa on käytössä. Ja siinä tilanteessa teidän olisi pitänyt jakaa kysymykset näiden kolmen komissaarin välillä, jotka vaivautuvat tulemaan paikalla. On aivan järkyttävää, että kaksi komissaaria tiedetään tulevan tänne paikalle ja parlamentti ei välitä antaa aikaa heille puheaikaa. Ja minä todellakin vaadin, että te raportoitte tästä tilanteesta puheenjohtajana tästä byrolle ja raportoitte, kuinka kauhistuneita olemme tästä hirvittävän huonosta järjestelystä. Jokaisessa parlamentin täysistunnossa kyselytunnilla aika loppuu kesken tässä maailmassa. Näin on tapahtunut aina ennenkin ja näin tapahtuu kaikkialla. Herra Papastamkos, teillä on puheenvuoro. Eh, Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin lisätä ääneni tähän kritiikin kuoroon siitä, kuinka on toimittu epäjärkevästi ja puheaika on jaettu epätasapuolisesti. Tämä on tärkeä asia, kun me puhumme parlamentaarisesta valvonnasta. Meidän täytyy saada aikaan sopiva tasapaino, kun puhutaan parlamentaarisesta valvonnasta. Joskus vastaus on hyvinkin kattava ja täydellinen. Minusta meidän täytyy kunnioittaa komissaareja. Meidän täytyy olla kohteliaita komissaari Barnierille ja kaikille niille komissaareille, jotka vaivautuvat paikalle vastaamaan kysymyksiin. Kyllä, meidän täytyisi päivittää me, meidän täytyy noudattaa parlamentaarista demokratiaa, mutta sen täytyy perustua sääntöihin. Ei tämä tuo ansiota parlamentille. No, me ensinnäkin aloitimme myöhässä, koska tietyt komissaarit eivät olleet paikalla. Tämä on osa syy tapahtuneeseen. No sitten vielä herra Kerry. Anteeksi, Posselt. Sorry? Yeah. Herr Puhemies, olen ollut vuodesta 1994 ollut paikalla jokaisella kyselytunnilla. Enkä ole koskaan kokenut tällaista skandaalia. On täysin normaalia, että joudutaan hieman leikkaamaan puheaikaa jokaisen kohdalla. Ja koska minulla oli ensimmäinen kysymys Dallille, niin tiesin taatusti, että saan puheenvuoron. Ja äh, Durao Barroso oli meidän ryhmässämme ja minä lähdin sieltä etuajassa pois. Ja olen istunut täällä 45 minuuttia, että tulee minun vuoroni. Minä olisin ollut silloin tietoa tällaisesta. Minun täytyy todellakin sanoa, että minä en suostu tällaiseen toimintaan ja pyytäisin, että kyselytunteja ei tällä tavalla enää lyhennetä. Ne ovat kaikkein tärkein asia parlamentissa. Emme me ole mikään äänestyskone äh, etablishmenttia varten, vaan äh, meidän täytyy saada käyttää vaikkapa brittipa- emme halua brittiparlamentarismia tänne. Countries. Kuten sanoin, kaikissa täysistunnoissa, kaikissa maissa äh, kysymys kyselytunnilla aika loppuu ja näin on käynyt nytkin. Viimeinen kysymys tulee sieltä Rova van Primsiltä. Mr. Bajoli, you have the floor. Kiitoksia. Niin, lintudirektiivi ja luontotyyppidirektiivi sellaisinaan eivät anna riittävää joustoa, jotta voidaan varmistaa se, että luonnonsuojelu ja talouden kehitys voivat olla yhteismitallisia. Komissio ei usko, että ähm, tässä vaiheessa olisi kuitenkaan tarpeen äh, tarkistaa niitä. Syyt ovat seuraavat. Uusi luonto lainsäädäntö antaa uuden muodon. Luonnonsuojelulle se on tiedevetoinen ja se perustuu ekosysteemeihin jotka ovat perusyksikköitä. Natura-verkosto on yksi kaikkein edistyneimmistä, laajimmista ja joustavimmista järjestelmistä, kun puhutaan luonnonsuojelusta, maailman joustavin. Se on yksi Euroopan unionin suurista saavutuksista ympäristöpolitiikan alalla. Luonnon monimuotoisuus on tämän komission prioriteetti. Maaliskuussa tänä vuonna neuvosto vahvisti sen, että suojelut alueet ja ekologiset verkostot ovat ponnistuksemme kulmakiviä, kun haluamme säilyttää luonnon monimuotoisuuden ja me haluamme täytäntöönpanna lintudirektiiviä ja luontotyyppidirektiiviä ja laajentaa Natura 2000-verkostoa. Tällä hetkellä olemme erittäin tärkeässä lainsäädännön täytäntöönpanovaiheessa kautta Euroopan kautta Euroopan nimetään, on nimetty Natura 2000 alueita ja tämä työ on melkein saatu päätökseen. Ja nyt täytyy pitää huoli siitä, että Natura 2000-verkostoa hallinnoidaan tehokkaalla tavalla ja sille annetaan riittävästi resursseja, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa. Euroopan unionin luontotyyppidirektiivi on ainutlaatuinen joustava väline, joka mahdollistaa luonnon viljelyn, karjankasvatuksen, kalastuksen sillä tavalla, että ne eivät tuhoa luontomme, luonnon perintömme ekologista arvoa. Natura-alueet eivät ole mitään suljettuja alueita, joissa ihmisen toiminta tai taloudellinen toiminta olisi estetty. Ne ovat eläviä maisemia, Niitä on säilytetty vuosien mittaan. Se, että alue nimetään Natura 2000-alueeksi, ei tarkoita sitä, että taloudellinen toiminta pitää jäädyttää. Päinvastoin on useita esimerkkejä, kuten Antwerpenin satama, jossa kävin hiljan, ja se on mainittu myös kysymyksessänne, joissa taloudellinen kehitys menestyksekkäästi jatkuu yhdessä rintarinnan luonnonsuojelun rinnalla. Luontodirektiivit ja se, että otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa aina luontoaspektit, ne ovat avaimia tällaisiin menestystarinoihin. Ja lopuksi, kun otetaan huomioon, että me olemme kaikkia tavoitteitamme saavuttaneet, niin meidän täytyy pohtia syitä siihen, miksi näin on tapahtunut. Ja tässäpä yhteydessä meidän täytyy myös arvioida sitä, josko olemassa olevaa lainsäädäntö on tehokasta, onko sitä täytäntöön pantu riittävän tehokkaasti niin, että biodiversiteettitavoitteet saavutetaan. Kiitos. Ja herra van, Rova van Brent, onko teillä lisäkysymys? Kiitos oikein lyhykäisesti. Tämä oli se vastaus, jonka halusin kuulla. Uskon, että kaikki ympäristöjärjestöt ja myös taloudelliset toimijat ovat sitä mieltä, että tämä on hyvä direktiivi. Kiitokset. Very good. Were you happy? Oikein hyvä. Oletteko tyytyväinen? Olen tyytyväinen. Useimmat ihmiset ovat tyytyväisiä. No niin, nyt voimme keskeyttää istunnon kello 21 asti. Kiitos.